naiset herrat, toivotan teidät tervetulleeksi parlamentin täysistuntoon kesätauon jälkeen. Toivottavasti olette voineet rentoutua, vaikkakin nämä lomat olivat hiukan toisenlaiset kuin aikaisemmin, sillä kesätauon aikana tietenkin seurasimme kansainvälisiä tapahtumia sekä Euroopassa että Euroopan unionin ulkopuolella. Talouskriisin tiimoilta olin puheenjohtajavaltio Puolaan jatkuvasti yhteydessä. Keskustelimme tilanteen kehittymisestä ja siitä, miten tilanteeseen tulisi puuttua. Ja tiedätte varmaan, että 29. elokuuta järjestettiin Ekon valiokunnan kokous, johon osallistuivat Juncker, Trichet ja Rustovski. Ja keskiviikkona, tulevana keskiviikkona julkaistaan Barroson kertomus ja syyskuun lopussa seuraavan täysistunto jakson aikana parlamentin vieraaksi saapuu Juncker. Viime viikkojen aikana olemme tietenkin seuranneet Livyan tilanteen kehittymistä. Ja voineen todeta, että alusta alkaen Euroopan parlamentti on ollut aina oikean tahon puolella. Päätöslauselman luonnos, joka hyväksyttiin maaliskuussa, on pantu myöskin täytäntöön. Nyt meidän täytyy tukea Libyan kansalaisia ja valtiota sen tiellä kohti demokratiaa. Ja muistutettakoon, että asiasta keskustellaan myöhemmin vielä yksityiskohtaisemminkin. Kollega Verhofstadt, olkaa hyvä. A, point of order, because you have made... Te kerroitte siitä, mitä tapahtui nyt euron kriisin yhteydessä ja haluaisin esittää kysymyksen. Ja myöskin haluaisin kysyä, millaisiin alo- aloitteisiin meidän pitäisi ryhtyä. Ilmeisesti huomenna tapaat Italian pääministerin Berlusconin täällä parlamentissa. En tiedä, mitä tämä kokous nyt koskee, enkä nyt halua sitä ryhtyä utelemaan. Mutta kysyisin, että pitääkö tämä paikkansa, ja jos tämä pitää paikkansa, tapaatte hänet huomenna. Ettäkö katso, että olisi tarpeen pyytää, että hän myöskin tapaisi asiasta vastaavan valiokunnan liittyen tämän säästöpakettiin, eli talous- ja rahasioiden valiokunta. Papandreou kävi siellä, hänkin tuli parlamenttiin ja tuli kertomaan säästöpaketista, ja sitten hän meni suoraan kriisivaliokuntaan ja selittämään tätä suunnitelmaansa. Ja tämä kokous oli hyvin myönteinen. Eli pyytäisin, en nyt tiedä mistä syystä tämä johtuu, että Berlusconi nyt tulee tänne huomenna, mutta jos hän tulee tänne keskustelemaan kansanne säästöpaketista, niin pyytäisin, että talous- ja rahasioiden valiokunta on valiokunta, johon hän menee sitten selittämään omia toimiaan ja sitä tapaa, jolla Italia soveltaa sitä. Madame Rebecca. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Harms. Ich möchte, uh, die Kiitoksia. Olen Verhofstadtin kannalta, kannalla ja minun ryhmäni haluaisi kysyä, ovat, onko tämä hyvä asia Euroopan toimielimille, että tänne tulee Berlusconi hetkellä, jolloin hän oikeastaan pitäisi olla Italiassa, koska häntä syytetään seksin ostamisesta alaikäiseltä. Ja mielestäni, hyvät naisten herrat, jos me nyt haluamme painottaa sitä, että Euroopan toimielimet otetaan vakavasti Italiassa, niin, ja tämähän on todellakin tarpeen tällä hetkellä, niin peruskonin kanssa meidän ei nyt pidä toimia sillä tavalla, että hänellä on mahdollista jälleen jäädä pois oikeudenkäynnistä Italiassa. Eli pyytäisin, puhemies Busek, että mietit tätä. Myöskin Barroso voisi miettiä pitäisikö tällaisena päivänä, jolloin hänellä on määrä mennä esiintymään oikeudenkäyntiin, onko silloin oikea hetki tavata häntä. Ja tällä viikolla on muitakin päiviä, jolloin tätä keskustelua olisi voitu käydä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Harms, seuraavana edustaja Mauro. Kiitoksia, puhemies. Ennen kaikkea panen merkille Verhofstadin esityksen, joka mielestäni on ihan järkevä. Olen varma, että jos parlamentti haluaa kutsua Italian pääministerin tänne missä hyvänsä olosuhteissa, niistä voidaan sopia. En uskon, että Italian hallitus toimii oikein, kuten silloin, kun Berlusconi tänne kutsuttiin Euroopan toimielimiin, ja hän tulee kertomaan, mitä hän nyt on tekemässä. Mutta täytyy myöntää, että olen vähän yllättynyt tästä sävystä, jota kollega Harms käytti. Nyt täytyy muistaa, että Silvio Berlusconi, oli hän sitten mukava tai ei, hän on kuitenkin pääministeri maassa, joka on tärkeä ja keskeinen Euroopassa historiansa ja demokratiansa takia. Ja vihreät eivät ole se ryhmä, joka määrää, kenet parlamentin puhemies voi tavata. Tällä tavalla demokratia ei toimi täällä parlamentissa ja pyytäisin, että kollega Harms toimisi vähän maltillisemmin ja muistuttaisi, että kun huomenna tänne tulee niin se on ihan perusteltua. Ja hän tulee tänne myöskin tapaamaan parlamentin puhemiestä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Langen. Niin, herra puhemies, onkohan mahdollista, että Berlusconi tulee huomenna? Kuulin tämän uutisen Maurolta juuri äsken, koska Berlusconi haluaa olla ensimmäinen, joka onnittelee Sultsia tulevan puhemiehen toimen aloittamisesta. No, minulla olisi seuraavanlainen asia sydämelläni. Keskiviikkona kello kahdesta kello kolmeen järjestetään avoin kokous, puheenjohtajien kokous tässä nimenomaisessa salissa. Me lyhennämme siis täysistuntoistuntoa, jotta voimme kuulla kansainvälistä virkamiestä. Tähän astihan valtioiden ja hallitusten päämiehet ja niin poispäin ovat voineet käydä täällä puhumassa meille, mutta minusta on aivan järjetön ajatus, että täysistuntokäsittelyä lyhennetään sen takia, että täysistuntokäsittelyn yhteydessä kuullaan jotain virkamiestä, joten toivoisin, että täysistunto alkaa tasan kello 15 ja silloin keskustellaan koko aamupäivän ajan juuri tätä talousasiaa. Kiitoksia. E, Konferenssi przewodniczących. Oikein paljon kiitoksia. No tästä päättävät tietenkin ryhmien puheenjohtajat, mutta kiitokset tästä huomiosta. Niin tämä ensimmäinen asia, johon viittasitte, siihen seuraava huomio. Sikäli kun minä tiedän, niin pääministeri Berlusconi ei ole täällä virallisella vierailulla. Minulla ei ainakaan ole mitään tietoa tällaisesta vierailusta. Sen voin sanoa teille tässä ja nyt. Sitten seuraavalainen ilmoitusasia. Huomenna tapaamme Bronislav Komorovskin. Hän tulee puhumaan juhlaistunnon yhteydessä. 15. päivä syyskuuta järjestetään kansainvälinen demokratiapäivä ensimmäistä kertaa, jottei demokratia kansainvälisellä rintamalla joutuisi alakynteen, niin tätä asiaa tulisi ajaa ja tämä on myöskin parlamentin tavoite, eli meidänkin tavoitteenamme, koska me olemme demokraattisin toimielin koko Euroopan unionissa. The violence Ja tuomitsen toinen heinäkuuta kollegamme Sajat Karimiin kohdistuneet uh, iskut hänen kotiinsa hyökkäsivät noin 30 äärijärjestön jäsentä. He tulivat hänen tontilleen ja hänen alueelleen ja hänen kotiinsa solvaten häntä ja kuvaten hänen taloaan. Kollega Karim oli kotona perheineen tämän tapahtuman aikana. Meidän täytyy aina sanoa suoraan, että me tuomitsemme tämän tyyppiset tapahtumat, varsinkin kun kyse on vihamielisestä toiminnasta ja kun pyritään leikkaamaan parlamentin jäsenten vapaa puheoikeus. Me emme voi hyväksyä kollegoittemme suuntaan tapahtuvia hyökkäyksiä. Meidän tulee tehdä kaikkemme Karimin suojelemiseksi, jotta hän voi toimia velvollisuuksensa mukaisesti ja ilmoittamaan omista tavoitteistaan ja toimistaan ilman sen kummempaa vaaraa, koska hän on tämän parlamentin demokraattisesti valittu jäsen ja olen ollut yhteydessä pääministeri Cameronin kirjeitse ja olen ilmoittanut, että tuen Karimia täysin ja kaikkia niitä, joita syrjitään. Eli parlamentti tekee kaikkensa yhteisten arvojen puolustamiseksi. I met personally our colleague Karim. Keskustelin henkilökohtaisesti Karimin kanssa juuri lomien kynnyksellä. Uh, is another point of order. Työjärjestyspuheenvuoro kollega Rinaldi, olkaa hyvä. Sul punto precedente. Edellisestä kohdasta, eli Berlusconin tulo Euroopan parlamenttiin. Kun me tiedämme, Tästä on jo vähän vitsailtu ja tehty irvikuvia. Mutta haluaisin nyt ymmärtää, puhemies, kun ajatellaan näitä selityksiä, ei ole mitään virallista pyyntöä tätä tästä tehty, eikä myöskään ole mitään pyyntöä esittänyt peruskooni. Mutta mikä status sitten on tällaisella huomisella tapaamisella? Voin vakuuttaa, että monet italialaiset pitävät tätä pelkkänä vitsinä, koska pääministerin piti huomenna olla Napolissa kuultavana oikeuden istunnossa. Eh, bardzo proszę, pan eh, Mario Mauro. Kiitoksia. Edustaja Mauro vielä uudemman kerran, olkaa hyvä. Si, signor presidente. Niin, herra puhemies. Mielestäni on ihan perusteltua, että te kerrotte parlamentille nyt tästä vierailusta – näin voimme sitten saada päätöksen tämän farssin. Se, että nyt yritetään hyökätä tällä hetkellä Italian hallitusta vastaan, se ei nyt liity millään tavalla siihen, niin se ei siis mitenkään liity siihen, mikä on tämän Berlusconin käynnin tarkoitus huomenna parlamentissa. Tässä on nyt ongelma, jota en ymmärrä, koska, koskahan nyt jo tuomarit ovat sanoneet, että että Berlusconi sitten tuomitaan jonain toisena päivänä tässä asiassa. No minäpäs yritän selvittää asian mahdollisimman tarkkaan. Kuten kollega Rinaldi sanoi, niin mitään virallista kutsua ei ole Berlusconille esitetty, mutta siitä huolimatta on mahdollista, että mikäli hän tulee huomenna tänne, niin on mahdollista, että hänen kanssaan käydään lyhyt keskustelu, mutta mitään virallista kutsua tällaiseen keskusteluun ei ole esitetty. Tämän halusin teille kertoa. Mutta kuten sanottu, huomenna tapaamme Puolan presidentin. Ja keskityn häneen. Ja meillähän ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan järjestää vielä toinen tapaaminen toisen henkilön kanssa, joten toivoisin, että voimme päättää keskustelun tästä aiheesta tähän. Kaikki sanottava on tullut sanottua, ainakin omalta osaltani. Uskoakseni tämä riittää tästä ja voimme siirtyä seuraavaan asiaan. Hyvät naiset ja herrat, Ilmoitusluontoisia asioita on lukuisia. 7. heinäkuuta järjestetyn kokouksen tekstit ja pöytäkirjat ovat käytettävissä.